Uh, uh, uh, Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Pyytäisin teidät istutumaan alas, jotta voimme aloittaa täysistunnon. Hyvät kollegat, on minun suuri kunnia ilmoittaa teille, Voitteko olla kärsivällisiä ja olkaa hyvä, että istuutukaa alas. Hyvät kollegat, on minun kunnia ilmoittaa teille, että Välimeren unionin parlamentaarinen kokous tapaa tänään herra Adel al-Asumi, Arabin, Arabiamaan parlamentin puhemies, ja myös herra Ahmed Mesigre on myöskin heidän kansallisen turvallisuuden valikunnan jäsen. He kokoontuvat täällä tänään. Ja sitten myöskin herrat Al-Asumi ja Meshekui, teidät on tervetulleeksi ja painotan tätä yhteistyötä ja Arabian parlamentin kanssa. Tämä on hyvin tärkeää meille. Tervetuloa, hyvät herrat. Täällä on puhe, työjärjestyspuheenvuoro, mutta hyväksyn vain meidän menettelysääntöihin liittyviä puheenvuoroja, että voimme päästä, päästä kohta äänestämään. Jos tämä vaikka. I think you will... Kiitos puhemies. Tämä nyt on tärkeä asia kuitenkin ja haluaisin sanoa sitä pari sanaa. Yksi kunnioitamme. This is not a... Tämä työjärjestyspuheenvuoro. Ette ole päättäneet, minkä säännön pohjalta te haluatte puhua. Eli koska meillä on paljon äänestyksiä tänään tärkeistä asioista, tärkeistä paketeista, niin te pystytte työjärjestyspuheenvuoroa Teillä on huomenna puheenvuoro mahdollisuus sitten. Mr. Tobin. Inform that... Haluan tietää, että Morero Kodina vapautettiin Etiopiassa. Me vaadimme hänen vapauttamistaan tästä parlamentista. Jälleen kerran. Merkitsemme tämän ylös, mutta jatkamme nyt äänestyksiä. Mikä näistä on työjärjestyspuheenvuoro? Hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen asia esityslistallamme äänestyksissä on edustaja Puhnerin mietintö. Kaksi käyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valminta. Tämä on kansainvälisen kaupan, väliokunnan Ja se on äänestys ja äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy.